välttämättä toimi täydellisesti, mutta hyvin tärkeitä päätöksiä tehtiin vaikkakin ihan viime minuuteilla, mutta silti nippana pajoissa. Kiitoksia ministeri. Keskustelu päättyy tähän. Ja seuraavaksi esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat koskien Japanin tilannetta, mukaan lukien ydinvoimalla hätätila. Ensin annan puheenvuoron ministeri Giorille neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Uh, Madam President. Uh, Arvoisa puhemies, komission jäsen, arvon jäsenet. Neuvoston nimissä haluan alkuun esittää surun valittelut Japanin kansalle. Niille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan ja monille muille, jotka ovat tavalla taikka toisella joutuneet kosketuksiin näiden traagisten tapahtumien kanssa kymmenen päivää sitten. Haluan myös korostaa, kuinka rohkeita ja mieleltään lujia ihmiset ovat olleet, kun he ovat joutuneet näiden järkyttävien tapahtumien seurausten kanssa tekemisiin ja myös tämän ydinkatastrofin kanssa tekemisiin. Euroopan unioni on Japanin kansan rinnalla. Tämä tänä äärimmäisen vaikeana ja haastavana aikana. Me olemme tarjonneet Japanille jo apua hyvin konkreettisella tavalla. Maanjäristyksen päivänä Eurooppa-neuvosto pyysi korkeaa edustajaa äh, antamaan tarjouksen kaikesta mahdollisesta tuesta. Äh, pelastuspalvelu käynnistettiin, jotta voitaisiin koordinoida jäsenvaltioiden tarjoamaa apua. Hyvin lyhyessä ajassa Euroopan unioni vastasi avunpyyntöön, jonka Japanin hallitus esitti. Euroopan unioni on edelleen valmis vastaamaan humanitaarisen avun pyyntöihin, eh, teknisen avun tai erityisavun pyyntöön, jos Japanin viranomaiset katsovat, että se on tarpeen. Neuvoston puolesta haluaisin erityisesti kiittää komission jäsen Georgievaa ja korkeaa edustajaa nopeasta, kattavasta ja hyvin koordinoidusta eh, toiminnasta tämän katastrofin yhteydessä. Pelastuspalvelutiimi saa täyden tukemme. Yksittäiset jäsenvaltiot ovat myös olleet valmiita hyvin mittavaan apuun. On hyvin tärkeää mainita, että Japanin kriisin makrotaloudelliset vaikutukset ovat sellaisia, että niitä myös neuvoston täytyy seurata. Ministerit ovat käyneet jo alustavaa keskustelua ECOFIN aamiaisella 15. maaliskuuta päähuoliamme on tilanne Fukushiman ydinvoimalassa. Tämä on aivan luonnollista. Haluaisin korostaa sitä, että Unkari puheenjohtajavaltiona toimi viivytyksettä ja otti huomioon tapahtumien vakavuuden ja niiden mahdolliset vaikutukset Eurooppaan, erityisesti ydinvaarat, ydinenergiavaarat. Olimme kutsuneet atomiasioiden työryhmän pikaisesti koolle ja ylimääräisen energianeuvoston arvioimaan Japanin tilannetta ja sen vaikutusta EU-hun ja EUn toimintatapaa. Haluaisin korostaa sitä, että neuvoston ensimmäinen viesti oli ensisijassa solidaarisuuden, myötätunnon ja valmiuden viesti, niin että haluamme tarjota humanitaarista ja teknistä apua. Tämä viesti korostaa myös sitä, kuinka sisukkaita ja sitkeitä japanilaiset ovat, erityisesti ne, jotka edelleenkin taistelevat Fukushimassa. Heidän sitkeytensä ansiota näissä hyvin vaikeissa olosuhteissa on se, että toivoa on nähtävissä ydinvoimalassa, vaikkakin tilanne edelleen on vakava. Suuri ongelma on säteily laitoksen ympärillä tukemme on jatkuttava Japanille. Useat jäsenvaltiot joko kahdenvälisesti tai erilaisten koordinaatiomekanismien välityksellä, komission koordinoimana tai IAEAn koordinoimana äh, tarjoavat apuaan. Unkarin maaseudun kehityksen ministeri Sandor Fazekas äh, kertoi ministereille, että Fukushiman tapahtumilla ei ole äh, vaikutusta EUn väestöön. Säteilytaso jäsenvaltioissa on normaali ja valvontaa toteutetaan Japanista tuotujen elintarvikkeiden osalta. Kuitenkin Fukushiman onnettomuus vaatii toimia EU:ssa. Meidän on otettava näistä tapahtumista tästä onnettomuudesta opiksi. Korkean ydinenergiaturvallisuuden standardien noudattaminen on EUn sääntelijöille ja toimijoille eh, prioriteetti. Parant- Tiedottaminen tässä tarkoittaa sitä, että ensin on otettava opiksi tapahtumista. Vaikkakin ulkoiset tapahtumat vaikuttivat tähän onnettomuuteen, eikä niinkään tapahtumat itse laitoksessa. Monet jäsenvaltiot ovat jo nyt tarkistaneet omaa turvallisuustilannettaan ydinvoimaloissa. 21. maaliskuuta ylimääräinen eh, energiaministerikokous järjestettiin ja Unkarin ministeri Felegi on kirjoittanut eh, Van Rompuylle kirjeen, jossa ehdostetaan sitä, että pitäisi järjestää stressitestejä ydinvoimaloissa EUn jäsenvaltioissa ja myös naapurimaissa. Laajuutta pitäisi kehittää tapahtumien valossa ja käyttää asiantuntemusta täysin hyödyksi. Mitä tulee laajuuteen, seuraavat ydinkysymykset pitäisi tulla arvioiduiksi niin, että huomioitaisiin, että jokaisessa laitoksessa on omat erityispiirteensä tulvan uhat, seismiset riskit, turvajärjestelmät ja hätämenettelyt. ENSREG, ydinturvallisuusryhmä, yhdessä jäsenvaltioiden kanssa arvioi tilannetta. On hyvin vaikea määritellä äh, päivämäärää kokoukselle, mutta selvää on, että tämän tulisi tapahtua mahdollisimman pian. Ydinvoimaloiden turvallisuuskysymys ei tietenkään pysähdy EUn rajoille. Tämän takia on tärkeää ottaa myös naapuroivat, na, ympäröivät kolmannet maat mukaan tähän työhön. Olemassa olevat laitokset on arvioitava ja myös kansainväliset järjestöt IAEA e ja G20 on otettava mukaan tähän työhön. Ilmiselvää on se, että on tärkeää, että suurelle yleisölle välittyvä viesti on hyvin selkeä. Tästä kaksi kommenttia. Ensinnäkin toiminnan uskottavuus riippuu pitkälti siitä, että olemme avoimia, kun arvioimme tapahtumia ja tuloksia. Toiseksi, vaikkakin Japanin tilanne on vakava, niin ei saa välittyä se kuva, että ydinturvallisuus tulee käsiteltäväksi eh, vasta nyt ja pala palalta. Meillä on olemassa sitovat puitteet Euroopassa ja ne ovat olleet voimassa jo yli 25 vuoden ajan. Mitä tulee sitten ydinenergiakysymyksiin, neuvosto luonnollisesti seuraa kehitystä hyvin tarkasti ja joka tapauksessa palaa tähän asiaan kesäkuussa. Puhemies, komission jäsen, parlamentin jäsenet, Euroopan neuvosto, joka tapaa tällä viikolla, ottaa huomioon Japanin tilanteen tragedian jälkimainingeissa – Varmasti valtion ja hallitusten päämiehet haluavat ilmaista solidaarisuutensa Japanin kansalle, aivan niin kuin minäkin tässä yhteydessä. Euroopan unioni on valmis tarjoamaan kaikkea mahdollista apua, jotta Japani selviytyy tästä vaikeasta ajasta. Haluan korostaa heidän rohkeuttaan ja sinnikkyyttään. Kiitos. Grazie, ministro. Ora la parola al... Kiitoksia nyt sitten komission jäsen Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Euroopan komissio on osoittanut Japanin kansalle ja Japanin hallitukselle solidaarisuutta ja osoittanut myötätuntoaan heille. Ja uskomme, että Japanin kansan rohkeus ja suoraselkäisyys tässä hätätilanteessa ansaitsevat todella arvostusta. Me koordinoimme yhteisesti näitä pelastusoperaatioita ja esimerkiksi ensimmäisessä apupaketissa, joka lähti, jossa 13 jäsenvaltiota on antanut tavaraa, oli esimerkiksi vilttejä, vesi, säiliöitä, telttoja ja niin edelleen. Ja ne jaetaan perjantaina Japanissa ja Georgieva ja komission jäsen tulee olemaan itse paikalla. Olemme myös tarjonneet apua auttaa ydinvoimalassa, mutta meiltä ei ole vielä pyydetty varsinaista apua. Mitä tulee energiakysymyksiin. Olemme tiiviissä yhteistyössä IAEAn toimistoon Viinissä ja me arvioimme turvallisuustilannetta hyvin tarkkaan Japanissa. Jotta voidaan arvioida ydinvoimalla onnettomuuden seurauksia, meidän täytyy ottaa huomioon eri asioita ja me todella laskemme sen varan, että Japanin hallitus ja asiantuntijat saavat ydinvoimalan taas valvontaan ja että lisähaitat voidaan välttää. Me myös tutkimme, mitä läksyjä Euroopan on tästä opittava. Meillä oli viime, vuonna koko, <clears throat> viime viikolla kokous jäsenvaltioiden ja ydinvoimalla edustajien kanssa ja ydinvoiman valmistajien kanssa – ja ydinvoimavalvontaviranomaisten kanssa. Helegi järjesti myös viime viikolla tai maanantaina ylimääräisen e- energiaministereiden kokouksen. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että jäsenvaltiot suhtautuvat ydinenergiakysymyksiin EU-ssa hyvin eri tavoin. 14 maassa on ydinvoima ja kolme, 13 miettii strategian muuttamista. 13 maata on taas sellaisia, joissa ei ydinvoimaa käytetä ollenkaan, ja kaksi maata, kuten Puola ja Italia, pohtivat ydinvoiman uudelleen käyttöön ottoa. Energiamix kuuluu kansalliseen toimivaltaan ja kansalliseen politiikkaan, ja tätä me todella kunnioitamme. Ja tämä heterogeenisuus on suurta. Joissakin maissa jopa 80 prosenttia sähköstä tulee ydinvoimasta, kun taas Itävallassa sitä ei ole lainkaan. Meillä on ehkä kaksi yhteistä nimittäjää. Tähän palaamme vielä myöhemmin. Meillä on esimerkiksi infrastruktuuri kaasun ja sähkön infrastruktuureja täytyy parantaa ja sen kapasiteettia täytyy lisätä ja toiseksi turvallisuus. Teollisuuslaitosten turvallisuus ja ydinvoimaloiden infrastruktuuri erityisesti ovat yhteinen asia kaikille niille, jotka tekevät töitä ydinvoimaloissa, kaikille EUn kansalaisille ja myös luonnollemme. Ja siksi me olemme tehneet ehdotuksen, josta nyt puhutaan, ja jonka mukaan, kun otetaan huomioon jo näkyvät seuraukset, johtaisivat siihen, että järjestettäisiin yhteisten standardien ja kriteerien mukainen stressitesti, jonka kautta voitaisiin vähentää riskejä, jota tämä siis tehtäisiin jo 143 ydinvoimalassa kautta Euroopan unionin. On aivan sama, onko jäsenvaltiossa ydinvoimaa, onko se luopumassa siitä tai suunnitteleeko sen rakentamista. Tavoitteet ovat samat. Esimerkiksi kriteerit kuten tulvat, maanjäristykset, kuten Japanissa nähtiin, jäähdytysjärjestelmät ja niiden toiminnallisuus ja sähkön tuon, tuotanto ja tuotanto Pitää voida taata myös katastrofin sattuessa. Tässä täytyy ottaa huomioon erilaiset kriteerit, joita kohdistuu eri ydinvoimaloihin, kuten niiden sijainti ja rakentu, rakentamistapa ja myös terrori-iskut, lentokoneiskut ja tämän kaltaiset ovat asioita, joita täytyy ottaa tässä tilanteessa huomioon. Me aiomme koordinoida ja valmistella tätä kysymystä yhdessä ydinvoimaviranomaisten kanssa. Testeihin osallistuminen on vapaaehtoista ja jäsenvaltiot ovat itse vastuussa siitä, haluavatko ne toteuttaa tällaisia stressitestejä yhdessä Euroopan unionissa. Edellinen puhuja puhui myös naapurimaista. Ne ovat meille hyvin tärkeitä. Armenia, Ukraina, Turkki, Venäjän federaatio. Kävin pitkän puhelinkeskustelun Ukrainan energiaministerin kanssa ja hänen sanomansa oli, että jos EU tekee tällaisia yleisiä stressitestejä, hän tarjoutui osallistumaan tämän kaltaisen toimintaan. Meidän autoriteettimme tällaisissa testeissä riippuu hyvin pitkälti EUn ulkopuolella siitä, toimimmeko tässä asiassa EUn sisällä yhdessä. Jos jotkin jäsenvaltiot eivät lähde tähän mukaan, niin silloin meillä ei ole juurikaan pontta tarjota näitä toimia esimerkiksi Sveitsiin, Turkkiin tai muihin naapurimaihin. Ja meistä tämä on hyvin tärkeää turvallisuuden kannalta. Tulevina viikkoina me valmistelemme näitä turvallisuuskriteereitä ja olemme valmiita neuvottelemaan tästä myös parlamentin kanssa ja muiden toimijoiden kanssa, kuten kansalaisjärjestöjen, insinöörien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ydinvoimaloissa niin, että saataisiin mahdollisimman hyvin vältettyä riskejä ja lisättyä turvallisuutta. On hyvä, että Sarkozy haluaa puhua tästä asiasta myös G20 kokouksessa, koska näitä kysymyksiä on käsiteltävä myös Euroopan unionin ulkopuolella. Ja kuten jo teollisuus- ja ympäristövaliokunnassa olemme jo tehneet viime päivinä, mielellämme kerromme tilanteen kehittymisestä myös muissa valiokunnissa siitä, mitä tapahtuu neuvoston kokouksessa huomenna Brysselissä. Eh, Kiitoksia. Nyt sitten poliittisten ryhmien puhujat ensin EPP, Brock, kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, Frau puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät kollegat. Luonnon voimat ovat jälleen tehneet itsensä muistettavaksi ja me näemme ihmisen osaamisen rajat ja sen, mitä eh, luonnonvoimat voivat tehdä. Sen vuoksi meidän on tarjottava solidaarisuutamme Japanin kanssa. Solidaarisuutta empatiana, praktisena, eh, käytännön tukena, kuten komission jäsenkin sanoi, niin että voimme yrittää tukea ihmisiä. Se on ehkäpä kaikkein tärkein toimenpide, eikä niinkään tällainen pelkkä suora tuki. Tiedän, että on paljon myös valtiollisia järjestöjä, mutta Euroopassa myös monet kansalaiset ovat valmiita antamaan yksityistä rahaa. Minun kotikaupungissani kolmen päivän sisällä kerättiin 50 000 euroa ja tämä keräys ei ole vielä päättynyt ja tällaisia keräyksiä tapahtuu joka puolella ympäri Eurooppaa, joten tukea on paljon. Samanaikaisesti meidän täytyy huolehtia siitä, että eh, me emme käytä tätä sisäpoliittiseen taisteluun, koska epäilemättä on myös niin, että meidän täytyy ottaa eh, oppia tästä ydinonnettomuudesta ja toteuttaa tällaiset stressitestit. Ja toivon, että komissio toteuttaa ne eurooppalaisesti sen vuoksi, että rajoilla ei ole tässä minkäännäköistä merkitystä. Ja sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on myös vaihtoehtoja tarvittavassa infrastruktuurissa ja että tutkitaan uusia Eh, energiamahdollisuuksia, eh, joka voi sitten auttaa työpaikojen luomisessa, kilpailukyvyssä ja niin edelleen. Hyvät naiset ja herrat, eh, meidän täytyy nähdä tässä nyt tämä riski myös siinä, että ihmisten usko ja luottamus ja yritysten luottamus ja se, että mikään ei ole ennalta sanottua. Sen vuoksi nämä asiat eh, on otettava uusin ajatuksin, uusin avoimin mielin eh, ajateltavaksi ja sen myötä meidän on saatava aikaan myös uutta politiikkaa, joka on välttämätöntä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmästä Ulfskog, kaksi minuuttia. Fru talman. Puhemies, yksi maailman taloudellisesti ja teknisesti kehittyneimpiä maita on joutunut humanitaariseen katastrofiin. Ensinnäkin tässä on kysymys katastrofista kaikille niille ihmisille, joita tämä koskee. Kuvat Japanista ovat sydäntä särkeviä ja heille on annettava kaikki mahdollinen apu ja tuki mutta tämä katastrofi osoittaa myös kaikkien modernien yhteiskuntien haavoittuvuuden. Se, mitä tapahtui Japanissa, voi tapahtua myös muualla, myös täällä, myös maissa, joissa on todella korkeat turvallisuusvaatimukset, eivät nekään ole turvassa. Me emme kuitenkaan voi poistaa ydinvoimaa noin vain. Okei, Euroopassa on maita, joissa ei ole ydinvoimaa, mutta on useampi jäsenvaltio tai maa, joka on täysin riippuvaisia ydinvoimasta. Jotkut rakentavat lisää ydinvoimaa, jotkut purkavat sitä. Tämä on tilanne. Me olemme hyvin erilaisia jäsenvaltioissamme ja haavoittuvuusasteemme on erilainen. Mutta tämä on silti meille yhteinen asia ja energiaturvallisuus vaatii myös pitkän aikavälin suunnittelua. Meidän täytyy muuttaa energiajärjestelmiämme niin, että emme ole liian yksipuolisia. Meidän täytyy vakavissamme priorisoida tutkimusta ja investointeja uudistuviin energialähteisiin. Tässä Euroopalla on paljon käyttämätöntä potentiaalia jota on mietittävä sen sijaan, että rakennetaan uusia ydinvoimaloita, joista olemme riippuvaisia jälleen vuosikymmeniä. Joten investointi ydinvoimaloihin on oikeastaan keino estää uudistuvia energioita ja niiden tutkimusta. Meidän täytyy ryhtyä siihen nyt ja meidän täytyy nostaa EUn tavoitteita ja kunnianhimoa uudistuvien energioiden kohdalla. Ja meidän täytyy saada myös sitovat energian kestävyystavoitteet ja meidän täytyy olla valmiita muuttamaan ajattelutapaamme kohti uudistuvia. Ja stressitestit ydinvoimaloille, sitä tarvitaan kaikissa maissa, samoin kuin pitkän aikavälin suunnittelua. Kiitoksia. Sitten Alden nimissä Ek, puolitoista minuuttia mr president the images of the massive earthquake and tsunami in north eastern japan are. kuvat eh, mitä ollaan nähty ovat eh, kammottavia japanista ja me lähetämme kaikki empatiamme ja sympatiamme näille ihmisille. fukushimassa henkilökunta työskentelee vielä näissä ydinvoimaloissa eh, vaikkakin siellä on paljon säteilyä Tätäkin on nyt arvioitava hyvin tarkalle koko unionissa, myös Brysselissä. Pidän hyvänä komission ehdottamia stressitestejä, mutta mutta meidän täytyy muistaa, että emme voi ainoastaan järjestää tällaisia maantieteellisiä ja teknologisia stressitestejä. Me tarvitsemme myös muuta. Yksi on koko turvallisuuskulttuuri, joka on ihan uusi, koska emme me ole voineet kuvitellakaan tällaisia moninaisia riskejä. Ja kolmas asia on institutionaaliset puitteet liittyen suhteisiin kansallisten säätelyviranomaisten ja ydinvoimaviranomaisten ja yritysten kesken. Niiden ei tule saada arvioida itse itseään. Meidän täytyy myös arvioida tämän katastrofin seuraamuksia ja sen tulisi perustua informaatioon ja tietoon. Radikaaleihin toimenpiteisiin ehkä täytyy ryhtyä tai minusta täytyy ryhtyä. Yksi asia on kuitenkin selvä. Meidän täytyy muodolla, eh, muotoilla meidän e, energiatuotantoomme kohti uudistuvia ja se täytyy tehdä nyt. E Kiitos. Sitten ECR nimissä puolitoista minuuttia Chichester. Puhemies haluan ilmaista ihailuni japanilaisten sitkeydelle luonnonvoimien edessä. Täytyy muistaa eh, maanjäristyksen hämmästyttävä voima ja tsunami. Kannatan sitä, että Euroopan ydinvoimaloissa järjestetään stressitestit. Täytyy kuitenkin muistaa, että ydinvoimateollisuus on jo nyt kaikista säännellyin ja turvallisuustietoisin ala Euroopassa. Euroopan säätelyviranomainen on todennut, että uudet laitokset ovat vieläkin turvallisempia kuin jo olemassa olevat. Kun tilannetta verrataan muihin energiamuotoihin, niin onnettomuudet ydinenergian parissa, jossa ihmisenkä menetetään, ovat hyvin harvinaisia. Japanissa jälleen rakennus vakuutusteollisuuden avunaisten taskujen ansiosta on varmasti piristysruiske taloudelle ja tämä on hyväksi koko maailman taloudelle. Haluan kiittää ministeriä ja komission jäsentä järkevistä kommenteista ja sanoisin, että jäsenvaltiot eivät saa lähteä nyt epäröimään ydinenergian suhteen. Sitä tarvitaan aivan liian kovasti. Grazie per il gruppo. Kiitos. Sitten vihreiden nimissä Harms. Kolme ja puoli minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. On itsestään selvää, että meidän täytyy seistä Japanin rinnalla kaikin keinoin, joita meillä on käytettävissämme tässä tilanteessa. Maa, johon tällainen katastrofi iski, tarvitsee todella kaiken mahdollisen tuen. On kuitenkin huomattavaa, kuinka äh, tässä asetamme itsemme sankarin asemaan. Me ehkä emme ole selvillä siitä, että ne, joita me nimitämme sankareiksi, niin he ovat parhaiten selvillä siitä, ketkä taistelevat ydinvoimalassa, kuinka alttiita he ovat kuolemalle. Mikään kansa ei maailmassa tiedä, minkälaista vahinkoa ydinonnettomuudet voivat saada aikaan. Hiroshima ja Nagasaki ovat paikka, jossa jokainen lapsi tietää ydinkatastrofin vaikutukset. Ja siksi meidän tulisi tiedostaa, että kun puhumme Japanista, niin tämä kauheus ei liity pelkästään nykytilanteeseen, vaan – meidän täytyy ymmärtää, että japanilaiset todella tietävät, mikä tilanne on. Ehkä ukrainalaiset, jotka ovat nähneet maansa autioituvan 25 vuoden aikana, ehkä he voivat osittain ymmärtää japanilaisia. Ja tässä keskustelussa tänään, toisin kuin 25 vuotta sitten, on puhuttava niistä seurauksista, joihin meidän täytyy lähteä poliittisesti, kun huomaamme, että maissamme on sellaista teknologiaa, joka voi joutua pois hallinnasta ja se voi tuhota menneisyyden ja nykyisyyden, mutta se tarttuu myös tulevaisuuteen. Kaikkien niiden ihmisten tulevaisuuteen, jotka asuvat tällaisen ydinvoimalan lähistöllä. Me emme tee näin riittävästi, jos puhumme vain stressitesteistä. Meidän täytyy puhua rehellisemmin siitä, että Euroopan unionissa meidän ajamisemme voimaloissa on ollut läheltä piti tilanteita Belgiassa, Bulgariassa, Saksassa, Unkarissa – vetyräjähdyksiä. Me olemme nähneet tapauksia myös Ruotsissa, Ranskassa. Nämä ovat eri syistä tapahtuneita pahimpia onnettomuuksia, joita, joiden lähellä olemme olleet Chernobylin jälkeen. Missä tahansa ydinvoimalassa voi tapahtua tällainen ytimen sulaminen – ja uskon, että stressitesteistä on hyötyä ainoastaan silloin, jos ne todella johtavat siihen, että laadimme suunnitelman siitä, millä laitoksilla, millä keinoin pääsemme eroon tällaisesta äärimmäisen riskialttiista teknologiasta. Ja jos me tässä yritämme vakuuttaa ihmisiä siitä, että Euroopassa emme koskaan joudu tällaiseen Japanin kaltaiseen tilanteeseen, niin silloin mielestäni stressitestistä ei ole hyötyä. Ja haluaisin myös keskustella siitä, ketkä määrittelevät tällaiset stressitestit. Ydinvoimalla harjoittajat eivät itse voi tätä tehdä. Tähän asti silmät on suljettu aivan liian usein silloin, kun on ollut vaikeuksia eurooppalaisissa ydinvoimaloissa, Belenistä tai muualla. Ja on annettu lup, ydinvoimala lupa sellaisille laitoksille, jotka eivät todellakaan sitä enää olisi ansainneet. Kiitos. Kiitoksia. Pyytäisin teitä pitämään kiinni puheajoista. Nyt sitten De Brun Bue NGL-ryhmästä minuutti. Haluaisin ilmaista surun valitteluni tragedian koskettamille ihmisille Japanissa. Tämä tragedia jatkuu edelleen. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen auttaaksemme Japanin kansaa. Euroopassa meidän on otettava opiksi tapahtuneesta. Ydinturvallisuuskysymyksenä on nyt esillä hyvin voimakkaasti stressitestejä Euroopan ydinvoimaloihin suunnitellaan kovaa vauhtia. Ja luonnollisesti Japanin tapahtumilla on vaikutuksensa, vakavat vaikutuksensa myös Euroopan energiatilanteeseen ja politiikkaan. Me tarvitsemme ydinvoimaan moratorion. Tarvitaan valtavia investointeja sellaiseen energiaan, joka on kestävää ja uusiutuvaa. säätelyjärjestelmä järjestelmä ydinenergian suhteen on uusittava. Grazie per il gruppo Europa. Kiitos sitten EFD-ryhmästä. Provera, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minäkin haluan osoittaa solidaarisuuttani ja kunnioitustani, arvostustani sitä vastaan, kuinka rohkeasti japanilaiset ovat taistelleet näin harvinaislaatuista ja näin vaikea katastrofia vastaan taistellessaan. Japanin kansa todella ansaitsee kaiken apumme ja meidän täytyy ottaa tästä opiksemme siinä, että tehostamme väestön suojelujärjestelmää Euroopassa eri toimin niin, että saadaan entistä enemmän resursseja käyttöön, mikäli katastrofi iskee. Mitä tulee ydinenergiaan? Siinä, että se, että puhumme tästä asiasta tunteenomaisesti on väärin. Tämä aihe on aivan liian tärkeä ja siihen täytyy suhtautua tieteelliseltä pohjalta. On aivan oikein, että ydinvoimaloiden nykyisten ja uuden sukupolven turvallisuutta parannetaan ja turva, vähemmän turvallisista laitoksista luovutaan, mutta meidän täytyy kuitenkin toimia varovasti, kun asiaa arvioidaan, kuten Brock sanoi. Fukushimassa sortui pato, mutta ei tämä johda siihen, että me nyt ajattelemme, että emme enää koskaan rakenna patoja. Kiitoksia. Seuraavaksi Golnis, kaksi minuuttia sitoutumattomat. Puhemies, järkyttävä katastrofi, joka tapahtui Japanissa, totta kai tuo esille kaikkien eurooppalaisten myötätunnon. Luonnollisesti meidän täytyy osallistua pelastustöihin, koska tilanne ei edelleenkään ole vakaa ja selkeä. Voimme ihailla hyvin rohkean, voimakkaan, arvokkaan maan toimintaa, mutta byrokratialla on, niin kuin kaikkialla, vaikutuksia, jotka voivat ehkäistä aloitteiden tekoa. Kaikista tehokkain pelastustoiminta on sellaista, joka tapahtuu meren, meriteitse ja luonnollisesti on oltava lähellä käytössä riittäviä välineistöjä. Tilanne ei ole vakaa Monet pakolaiset kärsivät edelleenkin nälästä ja kylmästä. Tämän tragedian opetukset ovat meidän mielestämme seuraavat. Ensinnäkin pahin toteutuu aina. Titanic oli rakennettu sellaiseksi alukseksi, joka ei voisi upota – mainostus oli nimenomaan tämän suuntaista ja joka tapauksessa se ensimmäisellä matkallaan upposi, koska ei oltu ajateltu, että näin pitkän matkan vesi olisi päässyt kulkemaan siellä rakenteen sisällä. Ja tsunami, tsunamin mahdollisuus luonnollisesti oli pahin mahdollinen hypoteesi tästä tragediasta. Voi olla, että tällainen katastrofi tapahtuu Kaliforniassa, Karibian saarilla tai Italiassa. Näihin täytyy varautua, ennakoida. Ja toinen opetus on se, että ei tietenkään pidä alistua paniikin edessä ja luopua sitten ydinenergiasta näiden riskien edessä. Kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä, niin totta kai täytyy tehdä valintoja, luovutaanko sitten fossiilista polttoaineista tällä perustalla. Kiitos. Nyt sitten muut puhujat. Ensin, ensin Kalniete, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, tragedia, joka koski Japanin kansaa, on järkyttävä ja haluaisin osoittaa lämpimän osanottoni kaikille uhreille ja heidän perheilleen. Ja minä ihailen japanilaisten ponnisteluita näinä vaikeina aikoina ja voimme ottaa heiltä vain oppia. Japanilla on edessään nyt valtava jälleenrakentaminen näillä vahingoittuneilla alueilla ja tämä tulee vaatimaan paljon rahoitusta, myös kansainvälisiä investointeja ja sen vuoksi EU-Japani huippukokous 25. toukokuuta vetoan siihen, että äh, tehtäisiin äh, vapaakauppasopimus Japanin ja EUn kesken. Tämän sopimuksen täytyy olla etuisa molemmille osapuolille. Sen täytyy tarjota reilu markkinoille pääsy molemmille osapuolille liittyen tuotteisiin, maataloustuotteisiin ja palveluihin. FTA on hyvin tärkeä, kun pyritään saamaan aikaiseksi kolmas aukeaminen Japanille, kuten Japanin ministeri sanoi. Tsunamin aiheuttama katastrofi Fukushiman ydinvoimalalle on suuri huolenaihe koko maailmalle. Kunnioittakaamme tätä sankarillista kansaa, joka nytkin riskeeraa henkensä vakauttaakseen tilanteen. Kokemukset ja tietous on lisääntynyt tämän onnettomuuden aikana ja japanilaisten insinöörien ja tutkijoiden osaaminen tällä hetkellä on ainutlaatuista ja meidän tulisi käyttää sitä hyväksemme ja tämän tulisi johtaa esimerkiksi kaikkien ydinvoimaloiden testaamisen ympäri maailmaa, samoin kuin turvallisuusstandardien tarkistamiseen. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että unionin tulee tehdä kaikkensa, jotta voimme auttaa meidän yhtä läheisintä kumppaniamme Japania. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraavaksi Puhemies, kaksi teemaa on noussut esille Japanin tragedian jälkeen. Ensinnäkin Japanin vastaus, rakenteellinen valmistautuneisuus kaupungeissa ja pelastuspalvelun valmius ja Japanin kansan sitkeys on, se on oltavan esimerkillistä sen pitäisi olla esimerkki muille eh, maanjäristysalttiille maille. Toiseksi Fukushiman ydinkatastrofi on vaikeampi tapaus. Japani varmasti ottaa opiksi nopeasti näistä tapahtumista, mutta myös Euroopan ne huomioitava. Voi olla, että toimet täytyy jakaa oikeastaan kahteen osaan. Ensinnäkin ydinvoimaloiden eh, turvallisuutta on tehostettava. Kannatan testejä. Niiden täytyy olla sellaisia, että on yhteiset säännöt jäsenvaltioiden kesken ydinvoimaloissa ja jätteen varastoinnissa. Meillä on Sellafieldissä ydinvoimalan läheisyydessä valtava varasto polttoainetta. Toiseksi meidän täytyy pohtia ydinenergian tulevaisuutta kokonaisuutena. Täytyy sopia myös, miten jatkorakentamiseen suhtaudutaan. EUn energiatilanne täytyy huomioida niin, että energiatehokkuutta parannetaan ja löydetään uusia energiamuotoja. Grazie per un minuto e tre. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia Van Baalen. Thank you. Kiitos äh, puhemies. Yhdyn kollegoideni sanoihin Japani valtuuskunnasta Golnish ja Kalniete, eli nämä kunnioituksen sanat Japanin kansalle samoin kuin sympatia. Meidän täytyy kuitenkin myös ottaa oppia tämä katastrofi, sillä pitäisi olla kansainvälinen ulottuvuus. Tämä pitäisi olla avointa, samoin kuin esimerkiksi se, että IAEAn varoituksia ei seurattu eikä niistä keskusteltu. Meidän täytyisi oppia ja saada tietää, mitä tapahtui. Meidän tulisi samoin myös koota voimamme jälleenrakentamisessa ja sen vuoksi vapaakauppa on erityisen tärkeä ja tämä sopimus tulisikin toimeenpanna mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Petrovski, minuutti szanowni państwo! jako członek delegacji parlamentu Japanin valtuuskunnan jäsenenä haluan ilmaista suruvalitteluni ja solidaarisuuden osoituksen Japanin kansalle tämän järkyttävän katastrofin jälkeen. Yli kymmenen tuhatta ihmistä on menettänyt henkensä ja kuusikymmentä tuhatta ihmistä on vielä kateissa. Maanjäristys ja tsunami aiheuttivat valtavat tuhot. 300 miljardia on nyt esitetty arviona tuhoista. Me emme voi pysyä passiivisena tämän tragedian edessä. Suurimmat huolet tietysti liittyvät Fukushiman ydinvoimalan tilanteeseen – on hyvin mahdollista, että onnettomuuden seuraukset ovat samantapaiset kuin Tsernobylin onnettomuuden äh, seuraukset. Asiantuntijoiden täytyisi käydä paikan päällä ja tutustua tilanteeseen tarkemmin. Kiitos. Seuraavaksi Turmes, kaksi minuuttia. Äh. Kiitos. Japanilaiset yritykset Toshiba ja muut, jotka ovat rakentaneet ydinvoimaloita, ovat vielä pari viikkoa sitten kirjoittaneet netissään, että heillä on kaikkein turvallisimmat ydinvoimalat koko maailmassa. Eli kaikkein turvallisimmat, kuten meillä Euroopassa. Kun ajatellaan tätä raskasta ja hyvin surullista onnettomuutta Japanissa, niin se osoittaa myös, että miten absurdia on, että ilmastonmuutostaistelussa otamme yhdelle puolelle ydinvoimalan ja toiselle sitten esimerkiksi tuulivoiman tai aurinkovoiman. Tämä matala hiiliajattelutapa on väärin. Meidän täytyy laskea kaikkien teknologian yhteiset, yhteiset uhat. Ja komission jäsen Oettinger, eikö nyt olisi aika, että vuoden 2050 energian tiekartassa ottaisitte esiin jonkinnäköisen skenaarion siitä, mitä me voisimme, miten me voisimme saada aikaan sataprosenttisesti uudistuvaa energiaa? Se olemme velkaa kansalaisillemme. Ja sitten stressitestit. Me kannatamme niitä, mutta niiden täytyy olla pakolliset ja eurooppalaiset. Ensimmäiset testit esimerkiksi pankeille, niin niitä manipuloitiin kansallisten viranomaisten käsissä ja vasta toinen stressitestikierros oli todellinen. Ja esimerkiksi herra Tyson Eoniasta tai Euratom tai Viinin äh, ydinasiantuntijat äh, tai kansallisten viranomaisten ydinsäätelyt. Ja kaikki ovat, ovat mukana tässä, he ovat sekaantuneena tähän, joten kansalliset viranomaiset ei nyt ikinä tulisi myöntämään sitä, että kuusi kuukautta sitten tehdyt äh, turvallisuustutkimukset eivät enää olisikaan hyviä, joten nämä kaikki asiantuntijat ovat sekaantuneet asiaan. Ihan vielä viimeinen sana. Herra Oettinger, olisin varovainen äh, ajatellen esimerkiksi sitä, miten Sarkozy on arvioinut ydinturvallisuutta. Olisin hieman varovaisempi kuin te. Kiitoksia. Sitten Wills minuutti. Japan Japania uhkaa edelleen valtaisa ydinonnettomuus. Fukushiman säteily kasvaa ja ydinvoiman hallitsemattomuus tulee jälleen järkyttävän selvästi esiin. Ja siksi meidän tulisi päästä välittömästi eroon energia, ydinenergiasta. Yritysten äh, tai kun katastrofi sattuu, niin silloin kansalaiset kantavat vastuun. Ja meidän täytyisi kuitenkin määrätä tällaisesta vastuusta ydinvoimalla toimijoille. Heidän täytyisi pystyä vastaamaan terveyskysymyksistä ja erilaisista haitoista kaikissa jäsenvaltioissa. EU täytyy pyrkiä vihdoin pääsemään eroon Euratom-sopimuksesta ja ydinenergiasta. Edelleen käytetään miljardeja tällaisen riskialtteeseen riskialttiiseen energiamuotoon, kun taas turvallisia energiamuotoja ei tueta tarpeeksi. Kiitoksia. Seuraavaksi Mauro, kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Olisi vakava virhe tehdä tästä keskustelusta tavallaan prosessi uuden aikakauden riskejä vastaan. Ne ovat usein sellaisia prosesseja, jotka auttavat meitä elämään pidempään ja paremmissa olosuhteissa. Ja me voimme olla luottavaisin mielin sen suhteen, että elintarviketurvallisuus on parantunut, parantunut samoin hyvinvointijärjestelmämme ja sellaisen maailman tuolla, joka katsoo todella tulevaisuuteen. Se on pystynyt käyttämään teknologiaa hyväkseen. Totta kai tähän kaikkeen liittyy riskejä. Niistä voidaan kuitenkin päästä eroon, jos yhdessä onnistumme puuttumaan tällaisiin ongelmiin, jotka tulevat esiin päivä, päivä päivän jälkeen. Me emme ole kaikesta vastuussa, emme pysty hallitsemaan kaikkea, vaikka olemmekin edistyneet monissa asioissa. Emme pysty vastaamaan esimerkiksi luonnonvoimiin, kuten Brock sanoi. Ja tämä katastrofi muistuttaa meitä siitä, että vielä sata vuotta sitten Messinassa, koska teknologia ei ollut niin keski, kehittynyt, niin kuolonuhreja oli huomattavasti enemmän kuin mitä tällä hetkellä olisi ollut. Me tarvitsemme teknologiaa, mutta tähän tarvitaan myös hyvää politiikkaa, jotta voimme hyödyntää niitä loppuun asti. Tarvitsemme toimielimiä, jotka voivat katsoa, selvitäänkö tulevaisuudessa ilman ydinvoimaa vai pitääkö kehittää tätä teknologiaa entisestään, koska me sitä tarvitsemme. Mutta nyt meidän täytyy kuitenkin mobilisoitua ja todella ottaa huomioon Japanin kansan kärsimykset. Täällä puhutaan ennen kaikkea politiikasta ja sellaisista asioista, jotka eivät niinkään liity suoraan tähän esityslistan kohtaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Sarbu, puolitoista minuuttia. Puhemies, kriisi, joka on nyt käynnissä Japanissa, huolestuttaa meitä. Erityisesti kun ajattelemme ydinvoimaloiden turvallisuutta maailmanlaajuisesti, meidän täytyy arvioida, missä määrin meidän voimalamme ovat turvallisia. Minä olen Romaniasta ja kansalaiset ovat huolissaan Chernovodin voimalan osalta. Nyt lehdistössä on artikkeleja, jotka todella herättävät ihmisten mielessä kysymyksiä ja ihmetystä. Muissakin maissa voi tapahtua luonnonkatastrofeita, luonnonkatastrofeja, jotka voivat johtaa tällaiseen ydinkatastrofiin. Täytyy todella arvioida tarkasti sitä tapaa, jolla ydinenergiaa tuotetaan, on välttämätöntä perehtyä kaikkialla Euroopan unionissa ydinenergian tuotantotilanteeseen. On oltava hyvin tiukat, ankarat valvontametodit. Komission täytyy varmistaa sitä, että ydinturvallisuusdirektiivi todellakin asianmukaisesti täytäntöön pannaan yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa jäsenvaltioissa komission täytyy tarkistaa nämä laitokset. Tilanne Japanissa osoittaa sen, että meidän täytyy huomioida tämä katastrofitilanne kokonaisuutena. Kiitoksia. Seuraavaksi Görens, minuutti. Merci, madame la présidente. Deux mots sur le Japon. Premièrement... Muutama sana Japanista. Kaikki täytyy tehdä, jotta voidaan helpottaa Japanin kansan kärsimystä. Täytyy osoittaa solidarisuutta ja myötätuntoa. Toiseksi luonnon katastrofit, maanjäristykset ja tsunamit ovat tässä yhdistyneet kolmanteen, eli ydinonnettomuuteen, joka on inhimillistä alkuperää. Äh, muutos äh, on nyt edessämme, paradigma muuttuu. Kaksi kysymystä on oleellista. Mikä, minkä täytyy muuttua ja mikä voi muuttua ensisijassa, kun ajatellaan energiantuotantoa? jos ei olisi enää fossiilisia polttoaineita eikä ydinenergiaa, niin hyvin nopeasti pohdittaisiin sitä, mitä mahdollisuuksia on kehittää uusiutuvia energianlähteitä. Unionilta odotetaan sitä, että se uudelleen määrittelee äh, strategiansa tässä kysymyksessä. Tarvitaan visiota, raudanlujaa tahtoa ja täsmällistä tiekarttaa. Grazie. Kiitoksia. Nyt sitten Eichhout, minuutti. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puhemies ja komission jäsen Ottinger. Haluaisin äh, onnitella teitä teidän nopeasta aloituksestanne. Viime viikolla olitte nopea, mutta nyt äh, kone yskii. Viime viikolla te sanoitte, että meidän täytyy käydä keskustelua Euroopasta ja Euroopan tulevaisuudesta myös ilman ydinvoimaa. Tätä te ette ole enää toistaneet, mutta tämän pitäisi olla se keskustelu. Useat tutkimukset äh, kerta toisensa jälkeen osoittavat, että voimme saavuttaa ympäristötavoitteet ilman ydinenergiaa. Tämän pitäisi olla meidän keskustelumme. Tämä on poliittinen valinta, kannattaako ydinenergiaa vai ei. Eikä meidän pidä puolustaa sitä, että me olemme ydinenergiaa vastaan, vaan ne, jotka ovat ydinenergian puolesta, heidän täytyy selittää miksi Stressitesteistä, Öttinger, ne ovat tärkeitä. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä tapahtui, miten me määrittelemme kriteerit, millä tavalla ne ovat riippumattomia ja toisekseen, mitä sitten tapahtuu, mikäli ydinvoimala ei selviä tästä stressitestistä, mitkä ovat seuraamukset? Następny rzecznik jest pani Kolarska-Bobińska. Proszę pani. Kiitoksia seuraavaksi Kolarska-Bobińska. Wszystkich nas bardzo... Kiitoksia puhemies komission jäsen. Me olemme kaikki järkyttyneitä ja surullisia Japanin tapahtumien johdosta. Pelastustyöntekijät ovat vaarantaneet oma elä, oman elämänsä pelastustyössä ydinkatastrofin, maanjäristyksen ja tsunamin jälkiseuraamusten kanssa. Heille kaikki kunnia tästä. Japanin tapahtumat ovat herättäneet myös vilkasta keskustelua Euroopassa sen suhteen, mitä pitää tehdä ydinenergiaa kysymykselle täällä meillä. Me olemme hyväksyneet Euroopan energiastrategian aina vuoteen 2020 saakka. Nyt tämä strategia asettuu uuteen valoon. Strategiassa todetaan, että ydin, ydinenergiaa täytyy käyttää hyvin tiukasti valvottujen turvamääräysten mukaisesti. Eri maissa tilanne kuitenkin vaihtelee myös energiamuotojen suhteen. Minusta keskustelun pitäisi mennä nyt siihen suuntaan, että vahvistamme sitä, mitä mietinnössäkin vaadimme. Meillä pitäisi olla syvempää, tiiviimpää yhteistyötä energia-alalla Euroopan unionissa. Meidän on vahvistettava energiayhteisöä Euroopassa ja on mentävä siihen suuntaan, että meillä on yhteisömarkkinat myös energia-alalla. Ydinvoimapolitiikka täytyy eurooppalaistaa. Stressitestit eivät voi olla vapaaehtoisia, vaan ne ovat oleellinen osa yhteistä politiikkaamme ydinenergian alalla. Niin ikään meidän pitää tukea uusia tekniikoita – Euroopan strategia perustuu monipuolisuudelle, kehittämistyölle. Pienet ydinvoimalat ovat halvempia, ne ovat monipuolisempia ja niitä voi helpommin testata turvallisuuden näkökulmasta. Kenties tämä ratkaisu voisi olla hyväksyttävämpi kansalaisten silmissä. Edustaja Balcitis on seuraava puhuva. puhuja, yksi minuutti. Japonijos valstybė ištiko neįsivaizduojamas gamtos stichijos. Japanin maanjäristys oli ennenkuulumaton luonnonkatastrofi. Liettuan kansa osallistuu solidarisuuden osoituksiin Japanille ja se osallistuu lahjoitusten keräämiseen ja varain keräämiseen. Me muistamme hyvin Tsernobylin ydinkatastrofin seuraamukset. Ne tuntuvat vieläkin 30 vuoden jälkeenkin. Tämä katastrofi on sellainen, että meidän täytyy miettiä uudelleen ydinenergian tilannetta maailmanlaajuisesti. Ei saa käydä niin, että luonnon katastrofit johtavat tämän tyyppisiin lisäkatastrofeihin, ydinkatastrofeihin. Meillähän on jo kokemus Tsernobylistä on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin niin, että ydinturvallisuutta voidaan vahvistaa kaikkialla Euroopassa. Mr. Davis, is our next speaker. Davis, edustaja Davis on seuraava puhuja, yksi minuutti. Mikrofoni. Minun huolenaiheeni ydinteollisuudesta on jäänyt ilmastonmuutoshuoleni varjoon, mutta uskon, että ydinvoimalateollisuudella uskoin, että sillä oli tehtävä ilmastonmuutoksen ja lämpenemisen estämisessä. Näin oli ennen ja niin on vieläkin. Mutta voimme tehdä esimerkiksi säädöksille, ja esimerkiksi sillä tavalla, että ydinvoimaloita ei rakenneta maanjäristysalueelle. Mutta me elämme vaarallisessa maailmassa, kemikaalitehtaita asutusten lähellä ja niin edelleen, mutta me hallinnoimme näitä riskejä, elämme niiden rinnalla. Meillä on ollut vuosikymmenten aikana järkyttäviä juna onnettomuuksia, mutta emme ole sulkeneet junaratoja silti, vaan me otamme niitä oppia ja elämme edelleen. Ja samoin on tehtävä ydinvoiman kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jordan če mislimo resno s našimi podnebnimi... Kiitoksia. Jos todella haluamme suhtautua ilmastotavoitteisiimme vakavasti, niin osa energiamuotoja tulee olla myös ydinenergian. Meidän täytyy vastata konkreettisiin kysymyksiin. Mikä oli tämän kriisin todellinen syy? Olis, oltaisinko se pystytty estämään? mikä on tämän järjestelmän vastuu. Tässä taustalla on huono hallintokulttuuria, eikä viranomainen puuttunut asian kyllin ajoissa. Meidän täytyy vastata näihin kysymyksiin ja toimia poliittisesti vastuullisesti. Mitä tämä merkitsee? Meidän täytyy pyrkiä yleisen sopimuksen siitä, mitkä ovat hyväksyttyjä teknologioita ydinvoimaloissa. Ja ennen kaikkea turvallisuusperiaatteeseen täytyy puuttua tarkemmin. Meidän täytyy luoda sellainen oikeudellinen perusta joka, ja oikeudelliset puitteet, jotka takaavat oikeanlaiset resurssit, joilla voidaan hallinnoida näin monimutkaista teknologiaa. Haluaisin myös viitata riippumattomien teknologian lähte- lähteisiin. Meidän täytyy tarkastella tätä kysymystä vielä lisää ja valvonta ja sääntelyelimillä on turvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä rooli. Meidän täytyy myös puuttua ydinjätekysymykseen niin, että kiinnitetään huomiota turvallisuuteen. On meidän vastuullamme vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Muistan, kun vuonna 2009 puhuimme ydinjätteestä, niin pyysimme jo tuolloin asiaan liittyviä yhtenäisiä Euroopan laajuisia kriteereitä. Komissio ei toiminut, mutta parlamentti oli oikeassa – meidän täytyy saada aikaan yhteispäätösmenettelyn nimissä toimielinten välisiä sopimuksia. Mr. Liberatski was... Edustaja Liberatski on list, puhujalistalla, mutta en näe häntä salissa. Tässä tapauksessa puheenvuoron saa edustaja Galbelch. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is mély együttérzés. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin osoittaa tai ilmaista osanottoni Japanin kansalle ja kunnioittaa heidän rohkeuttaan ja näitä japanilaisia sankareita, jotka ovat paikan päällä ydinvoimalassa taistelemassa. Tämä on asia, jonka me aina muistamme Japanista myös maailman historiasta. Tämä maa on pyytänyt apua EUlta, jäsenvaltioilta, ja olen iloinen, että komissio toimi nopeasti, ja komissio toisti, että tämä puoli miljoonaa ihmistä, joihin tämä maanjäristys ja tsunami vaikutti, että he saisivat apua. Tämän lisäksi meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme estää tällaisia äh, katastrofeja ja auttaa Japanin kansaa palaamaan normaaliin elämään. Tämän kaltaisia katastrofeja ei kuitenkaan tulisi käyttää argumenttina ydinvoimaa vastaan. Toisaalta ydinvoimaloiden tulisi myös äh, olla hyvin tiukkojen kriteerien kohteena niin, että ne tarkistetaan mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja siihen me tarvitsemme tällaista eurooppalaista yhteistyötä ja kannatankin komission suuntaviivoja, jotka tullaan esittämään, jotka sitten Euroopan tasolla sisältäisivät tällaisen eurooppalaisen koordinoidun lähestymistavan turvallisuuskysymyksissä – ja siihen, että jatkossa ydinvoimaloissa tuotettaisiin turvallisella tavalla energiaa. Japanin ihmiset ja heidän toimintansa on esimerkillistä meille kaikille. Kiitos. Seuraava puhuja on Edith Herzog. Puhemies, komission jäsen, hyvät jäsenet. Me kaikki olemme tänään osittain japanilaisia. Jopa luonnonkatastrofien edessä meidän on nähtävä se, että ydinturvallisuudella on inhimilliset kasvot. Suunnittelu, toteutus, kaikki tapahtuu ihmisten toimesta, inhimillisin voimin. Stressitestit ovat tärkeä askel eteenpäin. Meidän on valmistauduttava sellaisinkin tapahtumiin, joita on edes vaikea kuvitella. Täytyy kunnioittaa Fukushiman työntekijöiden tekemää työtä. Eurooppalaiset asiantuntijat on saatava mukaan suunnittelutyöhön. Meidän on luotettava asiantuntijoihin ja heidän osaamiseensa. Me tarvitsemme tätä asiantuntijuutta. Tästä on pidettävä kiinni, koska se on myös ydinturvallisuuden tae. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, mitä edustaja Ulfskog sanoi me tarvitsemme parempia vastauksia siihen kysymykseen, mitä teemme ydinjätteelle ja miten tätä 60 vuoden takaa käsitellään. Nyt Catch the Eye, menettely ilman puhujalistaa. Noin 50 ihmistä on puhujalistalla, mutta vain aikaa rajallisesti. Yritän jakaa puheenvuorot tasaisesti eri poliittisille ryhmille. Edustaja Rybih. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsen Oettingeriä, koska hän on toiminut tässä kysymyksessä mielestäni äärimmäisen vastuullisesti. Meidän tulisi pohtia sitä, pitäisikö meidän saada aikaan kaksikymmentäseitsemän jäsenvaltion kattava sääntelyviranomainen – ja meillä pitäisi olla sitovat standardit ja jos niitä ei noudateta, niin silloin tämä uusi viranomainen voisi välittömästi sulkea ydinvoimalan. Meillä täytyy olla sopimuksia, jossa turvallisuuskysymykset ovat kaiken keskiössä ja kustannukset, joita tulee varastointiin, jätteen varastointiin täytyy myös ottaa huomioon. Nyt E- Euroopalle täytyy antaa mahdollisuus arvioida tilannetta ja luoda uudet standardit, jotta kansan terveyttä ei entisestään varanneta. Seuraava puhuja, edustaja Martin. Kiitos puhemies. Totta kai arvostan sitä nopeaa apua, jota olemme Japanille tarjolleet, tarjonneet tuen hetkellä ja haluan yhtyä surunvalitteluihin ja myötätunnon osoituksiin. Entäpä sitten äh, se vilpittömyys, jolla me osoitamme solidaarisuuttaan, niin jäsenvaltioiden toiminta asettaa tämän kyseenalaiseksi. Japanin hallitus on pyytänyt sitä, että siellä säteilyä arvioitaisiin äh, huolellisesti Alankomaissa ja Hollannissa on vaadittu tarkistuksia Japanista tulevista tuotteista, jopa autoista on puhuttu ja niiden säteilystä. Me puhumme äh, viikoista tai kuukausista äh, ennen maanjäristystä ja tämä, ei, tämä reagointi ei juurikaan osoita kyllä solidaarisuutta. Ei pidä tällaisia velon levittelytarinoita levittää lehdistöön. Edustaja Hall on seuraava puhuja. Olen äh, hämmästynyt siitä, että komission jäsen suhtautuu niin äh, optimistisesti siihen, että Fukushiman tilanne saadaan hallintaan parin päivän sisään, kun taas äh, ydinasiantuntijat ovat puhuneet viikoista ja kuukausista ja samanaikaisesti tämä laitos säteilee radioaktiivista säteilyä, joka on vaikuttanut nyt esimerkiksi pohjavesiin ja vesivarastoihin. Pidän hyvänä stressitestejä, mutta ne eivät kuitenkaan anna vastausta isompaan kysymykseen, joka on se, Haluammeko me hyväksyä tämän mahdollisen riskin, joka ydinvoimaan liittyy maailmassa, jossa on paljon ympäristö- ja luonnonkatastrofeja ja ääriilmastoolosuhteita? Nämä ydinreaktiot, eh, ei niitä, re, reaktorit, ei niitä voida taata täysin, jos syntyy jokin katastrofi, ja, jos on useita eri eh, ongelmia, esimerkiksi ei saada sähköä, vettä, kehittää kommunikointia ja niin edelleen. Tämä on kysymys, haluammeko me ottaa tämän riskin, kun meillä on muita vaihtoehtoja. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Pereira. Kiitos puhemies. Haluaisin todella osoittaa kaiken solidaarisuuteni Japanin väestölle ja liityn surun valitteluihin, joita on esitetty uhreille ja heidän perheilleen. Fukushiman onnettomuus on ollut äärimmäisen vakava, eikä sen seurauksia voi jättää huomiotta – ja tällainen katastrofi ei ole ollut mitenkään todennäköinen, mutta näin kuitenkin kävi ja näin voisi käydä myös täällä. Ja meidän täytyy todella ottaa opiksemme siitä, mitä Fukushimassa tapahtuu. Meidän on mahdollisesti mukautettava turvallisuuskysymyksiä ydinvoimaloissa ja erityisesti jäähdytysjärjestelmissä. Meidän täytyy arvioida nyky laitosten tilaa ja seismisiä ja tsunamiriskejä. Meidän täytyy arvioida nykyisiä ja tulevia energiatarpeitamme. Kun otetaan huomioon kaikki mahdolliset riskit ja energialähteiden mahdolliset rajoitukset. Kiitos. Edustaja Rossi, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin ilmaista niin Japanin väestöä kohtaan. Oli yllättävää, että japanilainen te- teknologia joutui tällaisen kriisitilanteeseen, kun ottaa huomioon, että seismisilmiöitä on maassa jatkuvasti. Tämä asia on äärimmäisen tärkeä. Meidän täytyy todella pohtia ydinenergiaohjelmia Euroopassa. Emme saa tässä heittäytyä paniikin valtaan, vaan tarvitaan todella ydinvoimaloita koskeva, koskevat yleiset säännöt ja testaussäännöt. Meidän täytyy auttaa Japania tässä vaikeassa tilanteessa, mutta meidän täytyy todella kantaa kortemme kekoon tässä taloudellisessa kriisissä. Tällä kriisillä on todennäköisesti Tokion lisäksi suuret vaikutukset myös Japaniin liittyvissä maissa. Ja voi olla, että tämä saattaa johtaa jopa hallituskriisiin Japanissa. Bertman, it's, it's Haluaisin ensin sanoa, että tunnen sympatiaa näiden ihmisten kanssa, joka tämä onnettomuus on iskenyt. Japanin dramaattinen tilanne johti ydinonnettomuuteen äh, ja Eurooppa toimi nopeasti ja yksimielisesti. Ja täytyy muistaa se, että radioaktiivisuus ei tunne rajoja eikä luonnolla ole mitään säteilystandardeja Meillä on ollut jo Chernobyl, jossa meillä oli epäonnistunut stressitesti, ja sitten nyt meillä on Fukushima. Meidän täytyy huolehtia ihmisten ja luonnon terveydestä enemmän kuin taloudellisista eduista. Meidän täytyy panna etusijalle uudistuvat energiat. Kiitos. Viimeinen puhuja on edustajamme Saarus tällä kerroksella. Děkuji, pani předseda japánban a földrengést követő cunami volt a közvetlen kiváltó oka az atomerőmű. Kiitos. Maanjärjestystä seurasi tsunami ja tämä johti ydinkatastrofiin, josta tuli sitten turvallisuuskysymys suurelle yleisölle. Silloin me päätimme, että otamme käyttöön stressitestit, koska kävi hyvin selvästi ilmi, että me tarvitsemme syventävää keskustelua, että voimme tehdä rationaalisen päätöksen ydinvoiman tulevaisuudesta Euroopassa. Ihmiset tulevat myös olemaan pelokkaampia tällaisen tragedian jälkeen ja sen vuoksi meidän täytyy olla hyvin varovaisia, pyrkiä saamaan objektiivista informaatiota ja antaa selkeää informaatiota kansalaisille sekä parantaa turvallisuusstandardeja. Haluaisin painottaa myös, että Euroopan äh, sääolosuhteet ovat ihan erilaiset. Meillä ei ole minkäännäköistä riskiä tällaisiin tsunameihin tai maanjäristyksiin. Sen vuoksi emme voi vetää tästä tragediasta samankaltaisia johtopäätöksiä. Ydinvoima voi siksi olla osa energiaa, äh, miksi jäämme tulevaisuudessa ja haluan esittää osanottani Japanin kansalle. Nyt sitten on yhteenveron aika ja komission sen Oettingerin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Kuuntelin hyvin tarkkaan teidän puheitanne ja kiitän siitä, että suhtaudutte niin asiallisesti sekä katastrofin että sen seurauksiin. Tässä puhuttiin myötätunnosta ja avun annosta Tähän ei ole mitään lisättävää. Tämä vahvistaa sitä, mitä neuvoston puheenjohtajan ja komission on tehtävä. Tässä on kyse yleisestä katastrofisuojasta. Haiti, Pakistan, katastrofien lisääntyminen ja uskokseni komission tiedon anto jonka neuvosto viime joulukuussa hyväksyi katastrofien hoidosta, osoittaa sitä suuntaa, johon meidän tulee lähteä ja joita, joihin toimiin meidän tulee lähteä katastrofin toiminnan parantamisesta, parantamisessa Euroopassa kaikenlaisten resurssien lisäämiseksi. Georgieva on tekemässä parlamentille ja neuvostolle konkreettisia ehdotuksia tämän vuoden puolella tästä asiasta energiapolitiikasta sitten Euroopassa ja seura- seurauksista ja tilanteen arvioinnista Japanin jälkeen. Uskon, että meidän täytyy olla hyvin rehellisiä todellisuuden suhteen. Saksan hallitus ja puolue, johon kuulun, ovat lähteneet ja ehdottaneet kurssin valtaisaa muutosta. Seitsemän ydinvoimalla on lopetettu tai suljettu. Reaktio ei ollut aina kovinkaan uskottava ja joskus se oli jopa pelon sekaista, kuten usein Saksassa. Tämä merkitsee sitä, että uskon, että meidän täytyisi tarkastella sitä, Voisiko joskus toisten kantojen kunnioittaminen olla lähtökohtana uusille toimille? Esimerkiksi parlamentti on useita vuosia on suhtautunut epäilevästi ydinenergian käyttöön. Toiseksi täytyy katsoa kunnioitusta sääntöjä ja säännöstöä säädöksiä kohtaan – energiaturvallisuusdirektiivi, joka parlamentissa ja neuvostossa hyväksyttiin noin kaksi vuotta sitten kesäkuussa. Olen katsonut sitä hyvin tarkkaan ja se antaa muodollisia sääntöjä ja määräyksiä siitä, minkälaisia viranomaisia tulisi perustaa, minkälainen tiedonanto velvoite tähän liittyy, mutta materiaalisia, konkreettisia rakennustekniikkaan, tai muihin yleisiin asioihin liittyviä määräyksiä tässä ei juurikaan ole. Ja tämä merkitsee sitä, että jos parlamentti nyt ehdottaa, että Euroopan laajuista lainsäädäntöä laajennetaan, niin olen valmis siihen, että emme odottaisi vuoteen 2014 jäsenvaltioiden kantoja ja vasta sitten itse toimisimme, vaan että tämä direktiivi pantaisiin täytäntöön jäsenvaltiossa viimeistään tämän vuoden kesäkuussa ja että sitä täydennettäisiin näillä Japanin kokemuksilla ja tarkasteltaisiin stressitestejä ja komissio voisi tehdä sitten entistä konkreettisempia ehdotuksia liittyen ydinenergiaturvallisuuteen. Ja tästä tuli sitten neuvotella. Ja haluaisin tässä toimia kattavasti, mutta haluan kuitenkin suhtautua johdonmukaisesti siihen, mitä toimivaltuuksia meillä on eurooppalaisina lainsäätäjinä tässä asiassa ja mitä taas ei. Kun minua nyt kritisoidaan joidenkin hallitusten toimesta näinä päivinä siinä, että toisaalta menen liian pitkälle sanotaan, että olemme aina, kuulemme kultaista keskitietä. Ja toisaalta tästäkin meitä kritisoidaan. Mutta 143 voimalaa, ydinvoimalaa tulevina kymmeninä, kymmenenä vuosina – tulevat varmasti toimimaan. Eivät ehkä ne kaikki, mutta monet niistä. Ja siksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meidän täytyy parantaa turvallisuusstandardeja ja ehdottaa riskin pientämiskeinoja. Ja toiseksi oletan, että uusien, uusia ydinvoimaloita tullaan rakentamaan Euroopassa – jäsenvaltioilla, niiden hallituksilla ja parlamenteilla on tähän toimivaltuus. Meillä on kansanäänestys Italiassa tästä aiheesta ensi heinäkuussa nähtäväksi jää, mitä se tuo tullessaan. Ja Saksan lisäksi tähän mennessä niissä 13 jäsenvaltioissa, jossa ydinvoimaa on, ei ole vielä lähdetty korjaamaan tai muuttamaan suuntaa. Meidän täytyy myös ymmärtää, että tässä on kyse Euroopasta, mutta myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Ydinvoima tulee olemaan kautta maailman vielä kymmeniä vuosia. Tarvitaan korkeita standardeita, ei pelkästään Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti. Kollega Turmes, minä pyrin toimimaan tässä ja puhumaan asiallisesti. Ja suosittelen samaa teille. Jos sanot, että, sanotte, että minun ei tulisi luottaa Sarkoziin, niin pelkästään jo se, että hän on halunnut ottaa tämän asian G20 kokouksen asialistalle on menestys, koska läsnä on Kiina, Venäjä tai muita maita, joilla on ydinvoimaa, jotka ovat laajentamassa sitä tai joilla on tähän liittyviä suuria rakennushankkeita maissaan. Riskien uudelleen arviointi ja paremmat turvallisuusstandardit ovat äärimmäisen välttämättömiä. Kannattipa ydinvoimaa tai puhuipa sen sitä vastaan, koska ener- ydinenergia kommentteja mikrofonin ulkopuolelta puhemies pyytää, että komission jäsentä kuunneltaisiin. Niin, minun puoleeni ei, voi, ei voi tässä kysymyksessä kääntyä. Kysymyksessä, joka tuli siis mikrofonin ulkopuolelta. Sitten tämä energia tiekartta 2050 ja lausuma, jonka mukaan uusiutuva energia ei tässä toteuteta kylliksi. 20 prosenttia uusiutuvaa energiaa ainoastaan yhdeksässä vuodessa merkitsee sitä, että sähkössä tähän täytyy saada, tässä täytyy päästä 35 prosenttiin. Eli 35 prosenttia uusiutuvia 35 prosenttia sähköstä uusiutuvista energianlähteistä. Jäsenvaltiot ovat tässä mukana neljässä, viidessä vuodessa voidaan päästä jo suurempaan osuuteen kuin mitä ydinvoimalla tai hiilellä tuotettu energiamäärä on. Ja sähkön kannalta näyttää siltä, että uusiutuva energia tulee olemaan kaikkein tärkein energiamuoto ja tulevina vuosina tulemme määrittelemään tämän 2050 tiekartan sisältöjä. Tässä ei ole kuitenkaan ainoastaan kyse vuodesta 2050, vaan myös ajasta sitä ennen 25-30. Eli infrastruktuuri, tuotanto, kapasiteetti, ne ovat sellaisia, joihin nyt pitää investoida. Vuonna 2030 emme varmastikaan enää ole ainoastaan 35 prosentissa uusiutuvia energialähteitä, vaan yli 40 prosentissa. Yli 40 prosentissa, ehkä 60 prosenttia, mutta yli 40 prosenttia joka tapauksessa. Ja jos ja kun näin käy, niin silloin ei voi sanoa, että uusiutuviin ei panosteta kylliksi vaan meidän sukupolvemme tulee olemaan äärimmäisen vastuullisessa tehtävässä, kun edistämme uusiutuvan energian käyttöä. kommentteja mikrofonin ulkopuolelta jatkuvasti. Te puhutte energian tiekartasta ja hiilidioksidipäästöistä, mutta tämä ei ole sama asia. Ne ovat eri asioita. strate 2020 tavoitetta ei ole mitenkään vesitetty, vaan olemme todella edistäneet tätä yhteistä parlamentin neuvoston ja komission päättämää strategiaa. Tähän ei ole tullut muutoksia, mutta nyt puhumme uusiutuvista energian lähteistä ja 35 prosentista. Olemme luoneet pohjan sille, että energiasekoitus, energian miksi ei olisi ainoastaan jäsenvaltioiden kontolla, vaan äh, olemme ottaneet tähän mukaan myös äh, tavoitteet siitä, miten tähän taloudellisesti päästään. Ja voitte todella, kollega Turmes, lähteä siitä, että varmasti hyvin tarkkaan tarkastellaan sitä, että päästäisiin jopa 100 prosenttiin uusiutuvia energialähteitä, mutta tähän tarvitaan tiettyä artiklaa, jossa puhutaan siitä, tai tässä täytyy katsoa sitä artiklaa, jossa sanotaan, että energiakysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Se on se artikla, jonka perusteella minun täytyy työtäni tehdä. Jäsenvaltioilla Luxemburgissa, Lontoossa, Pariisissa, niillä on oikeus soveltaa tätä artiklaa. Ja lopuksi sanoisin vielä, että kuuntelin hyvin tarkkaan sitä, mitä Hall ja Davis sanoivat. He kuuluvat samanpuolueeseen ja samaan jäsenvaltioon ja puhuvat täysin eri näkökulmista. Mutta, ja tätä kunnioitan, mutta kun pieni puolue ajattelee näin eri tavalla suuresta jäsenvaltiosta – Ensin vaalien alla vastustitte ydinvoimaa, nyt olette muuttaneet hieman mieltä. Kunnioitan tätä, mutta tämä on ainoastaan osa prosessia. Meidän täytyy toimia alhaalta ylöspäin ja kattaa koko maailma. Kiitokset ja sitten äh, Rova elnök úr biztos úr képviselő hölgyek és urak gérem rövid. puhemies komission jäsen hyvät naiset ja herrat voin luvata puhua lyhyesti. Me, meidän tarvitsee ilmaista myötätuntomme japanilaisille, surunvalittelut japanilaisille, mutta meidän pitää pitää pää kylmänä. Meidän pitää antaa heille se, mitä he tarvitsevat. Meidän täytyy kuunnella heitä ja olla heidän rinnallaan, jos he sitä pyytävät. Me tarvitsemme myös eh, selkeäjärkisyyttä niin, että teemme päätöksiä järjen ohjaamana. Silloin kun me teemme pitkän aikavälin päätöksiä, ei pidä antaa niihin vaikuttaa vain pelkästään nykytapahtumien. Meidän on pyrittävä enimmäistason turvallisuudessa. Myös kansalaisia täytyy täysin tiedottaa niin, että he ymmärtävät, mistä tässä tilanteessa on kyse ja mitä me aiomme tehdä ja milloin. Toinen tärkeä asia on se, että otamme opiksi tapahtuneesta. Meidän on analysoitava tilanne. Analyysin kanssa ei saa viivytellä, mutta ei tietenkään pidä kiirehtiä ja tehdä sellaisia lausuntoja, jotka kenties eivät ole muutaman viikon tai kuukauden kuluttua enää valideja. Sitten stressitesteistä sanoisin vain, että nykylainsäädäntöpuitteiden valossa ne olisivat vapaaehtoisesti mahdollisia. Monet ovat todenneet ja neuvosto varmasti olisi valmis muuttamaan näitä lainsäädäntöpuitteita jo nyt mutta meidän on tehtävä asianmukaiset ehdotukset, ne on käsiteltävä. Kiirettä tässä ei saa turhaa pitää, mutta työ täytyy toki aloittaa viivytyksettä. Komission jäsen mainitsi myös energiamiksin ja sen, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Ne ovat suvereeneja toimijoita, ne päättävät, minkälaisia energiaa lähteitä ne ottavat käyttöön tämän energiamiksinsä osina. Me voimme luonnollisesti määritellä ydinenergian osalta turvallisuusmääräyksiä, mutta vastuu ja valvonta jää aina jäsenvaltioiden kontolle. On tervetullutta se, että komission jäsen mainitsi sen, että heinäkuuhun mennessä katsaus on, olisi valmis. Ja sitten vielä tutkimus- ja kehitystyöstä. Tästä puhutaan paljon myös Eurooppa 2020 strategian yhteydessä, koska sehän on yksi kulmakivistä tässä strategiassa. Tutkimus- ja kehitystyön pitäisi luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet EU-hun. Tässä mielessä on kyllä varmasti paljon työsarkaa edessä. Meidän on saatava ympäristöystävällistä ja turvallista energiantuotantoa Eurooppaan. Käyttäkäämme tiedettä niin, että saamme ihmisille turvallisuutta mahdollisimman paljon. Kiitos. Kiitokset, Rogeri. Keskustelu on päättynyt tästä asiasta ja äänestys on huomenna aamupäivällä 11.30. Seuraava esityslistalla oleva asia on suullinen kysymys neuvostolle. Kysymys on EUn yhteisen uudelleen sijoittamis